se ole ensimmäinen aihe eurooppalaiset yrityskeskukset Aasiassa ja annan puheenvuoron kysymyksen tekijälle herra Moreiralle viisi minuuttia. Äh, signora Presidente, äh, signor Commissario. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Me hyväksymme tämän suullisen kysymyksen – meidän valiokunnassamme ja minä puheenjohtajana esittelen tämän suullisen kysymyksen täällä täysistunnossa. Kaspari, Rinaldi, Saaradil ja Stördi ovat myös allekirjoittaneet tämän suullisen kysymyksen. Kysymys on oikeastaan jo tuttu. En sitä lähde nyt toistamaan, mutta ehkä voisin kuitenkin esittää vielä muutaman kannan tähän kysymykseen liittyen. Kysymyshän on näistä eurooppalaisista yrityskeskuksista Aasiassa, joita on siis luotu sinne, jotta voidaan edistää investointeja. Se on Euroopan unionin yksi prioriteetti ja ihan hyvä asia. Ja se voi olla tärkeää erityisesti niissä maissa, joissa varat ovat rajallisia. Ja kuten sanottua, Euroopan unionilla on nyt tällaisia EUn infokeskuksia tavallaan kolmansissa maissa ja niiden kautta halutaan saada lisäarvoa tukitoimille jäsenvaltioissa. Kysy on myöskin siitä, että tarjotaan aivan erityisesti Euroopan unionin PK-yrityksille sopivaa tietoa apua. Tällaisia keskuksia on Aasiaan perustettu monia eri maihin – Intiassa 2008-2010, Taimaassa ja Kiinassa. Ja Euroopan unioni on sitoutunut tai sanonut, että Filippiineille ja Malesiassa myös perustettaisiin samantyyppiset keskukset. Varmasti on hyvä, että tällaisia tiedotuskeskuksia sinne luodaan. Voin siis tukea tätä aloitetta sinänsä, mutta – Haluaisin kuitenkin esittää, että johdonmukaisuus olisi tässä tärkeää. Ehkä tarvittaisiin komission puolelta selkeämpää rakennetta näiden keskusten osalta. Haluaisin siteerata parlamentin päätöslausemaa kuuden vuoden takaa, jossa sanotaan, että läheisempi yhteistyö kauppakamareiden ja kauppaa edistävien järjestöjen tai instituutioiden kanssa kolmansissa maissa – jotta voidaan hoitaa tiedon vaihtoa myös lähetystöjen suuntaan ja kaikkien niiden tahojen suuntaan, jotka toimivat jollain tapaa kaupan alalla. Näin siis parlamentin päätöslauselmassa. Kyse on siis koordinointifoorumista, johon pk-yritykset pääsevät osalliseksi, jotta toimia voidaan paremmin koordinoida. Vuodesta 2012 on myös järjestetty varoja ja tätä rahoitusta on tarkoitus jatkaa. Euroopan unionia todella kiinnostaa tukea ulkomaan kauppaa. Ja nythän muutamia vuosia on jo kulunut siitä, kun nämä keskukset on perustettu ja yhä uusia keskuksia avataan. Ja olisi kyllä kovin mielenkiintoista, jos Euroopan komissio voisi Euroopan parlamentille – vähän kertoa siitä, ovatko nämä rakenteet osoittautuneet tehokkaiksi, vastaavatko nämä yrityskeskukset niitä odotuksia, joita oli, onko kaikki toiminut tähän mennessä tyydyttävästi ja mitä voidaan tehdä, jotta menettelytapoja voitaisiin vielä tehostaa ja parantaa. Ja mitä komissio ehdottaa jotta voidaan parantaa näiden keskusten johtajahallintaa, jotta nämä keskukset ovat näkyvämpiä, toimivampia ja erityisesti, että PK-yritykset, joilla rajallisesti varoja, saavat sinne pääsyn ja saavat tiedon tällaisista keskuksista, joista löytyy heille hyödyllistä tietoa. Tämä on varmasti arvokasta EUlle. Kiitoksia arvoisa komission jäsen. Teillä on nyt puheenvuoro. Madame President. Hyvä puhemies, kunnianarvoiset jäsenet. Tämä on suullinen kysymys, joka koostuu viidestä eri osasta. Ja ensimmäinen on kysymys parhaista käytännöistä, joita tarjotaan kahdenvälisissä kauppakamareissa. Otetaanko ne huomioon silloin, kun luodaan yleiseurooppalainen yrityskeskus Aasiassa? Ja tässä on kysymys johdonmukaisuudesta olemassa olevien tukitoimenpiteiden kanssa. Vastaus on se, että uudet eh, yleiseurooppalaiset eh, yrityskeskukset eh, Kiinassa ja Taimaassa ne perustettiin sen jälkeen, kun kuultiin paikan päällä olevia jäsenmaita, eli otettiin huomioon. Ja tämä tehtiin myöskin sen jälkeen, kun kartoitettiin kaikki olemassa olevat palvelut näissä maissa, ja tämä oli se ohjeistus, jota käytettiin silloin, kun perustettiin yleiseurooppalaiset yrityskeskukset. Johdonmukaisuus taataan myöskin olemassa olevien toimielinten mukaan ottamisella toiminnassa silloin, kun on kysymys eu toimista. Eli tässä on myöskin kysymys synergioista muiden Euroopan liiketoimia avustavien välineiden kanssa, esimerkiksi Enterprise Europe Network, Eli eksplisiittinen vaatimus silloin, kun perustetaan uusi yritys, yleiseurooppalainen yrityskeskus, on se, että todellakin haetaan synergioita olemassa olevien tukitoimenpiteiden kanssa paikan päällä. Toinen liittyy sitten resurssien jakamiseen ja vastaus on seuraava muutetun ICI Plus-asetuksen äh, kanssa yli 50 prosenttia olemassa olevasta 76,5 miljoonasta eurosta, joilla tuetaan taloudellisia kumppanuuksia ja liikealan yhteistyötä. Yli 50 prosenttia tulisi äh, sijoittaa äh, kahdeksaan hankkeeseen. Sitten tulopuolen rakennu, rakenne ja kulujen kattaminen 20 prosenttia tulisi tulla eurooppalaisilta, eurooppalaisilta yrityksiltä ja tuloja tulisi syntyä ja näillä tuloilla tulisi rahoittaa olemassa olevia elimiä. No nyt meillä on uusi ohjelmien sukupolvi vuosille 1420 ja tässä otetaan opiksi menneisyydestä synergioissa muiden olemassa olevien välineiden kanssa. Ja tämä oli myöskin osa kysymystänne. Eli tämän kautta tuetaan pk-yrityksiä. Pk-yritysten voimavarat ovat rajalliset silloin, kun on kysymys heidän läsnäolonsa edistämisestä kaukaisissa maissa tähän kysymykseen jo osittain vastattiin kysymykseni vastaukseni ensimmäisessä osassa, mutta tämä on meille huolenaihe silloin, kun me perustamme näitä elimiä. Me haluamme kysyntään perustuvaa lisäarvoa. Me voimme myöskin tarjota niin kutsuttua perform advocacyä, jossa, joka kohdistetaan korkean tason virkamiehille kyseenomaisissa maissa, ja tämä palvelu on erityisesti pk-yritysten käytettävissä. Sitten otettiinko parlamentin suositukset huomioon? Totta kai ja aivan erityisiä osia suosituksista otettiin huomioon esimerkiksi koordinointifoorumi, jonka kautta pyritään kansainvälistämään Euroopan unionin liiketoimintaan. Koordinointifoorumi perustetaan tämän vuoden alkupuolella ja myöskin suositukset valvonnasta, arvioinnista ja johdonmukaisuudesta, jonka jo mainitsin vastaukseni alkupuolella. Se on osa parlamentin suosituksia ja silloin kun me näitä elimiä suunnittelemme, nämä otettiin huomioon. Sitten allokaatio tällä hetkellä asetus umpeutui vuoden 2013 lopussa, eli nyt me olemme muuttaneet asetusta. Tulevaisuus hoidetaan COSME-ohjelman kautta ja meillä on uutta, uusia kumppanuusvälineitä, joissa otetaan opiksi aikaisemmista kokemuksista ja aivan erityisesti puututaan pk-yritysten tarpeisiin. Eli tämä olisi minun vastaukseni suulliseen kysymykseen, joka koostui itse asiassa viidestä alakysymyksestä. Kiitos. Kiitoksia komissiossa. Nyt annetaan ryhmä, ryhmille puheenvuorot ensinnäkin herra Kaspari kolme minuuttia. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, minun ryhmäni on aina valmiina, kun ollaan tukemassa PK-yrityksiä. Siksi on itsestään selvää, että tuemme tällaisia komission aloitteita. Erityisesti haluaisin puhua kauppapääosaston markkinoille pääsyyn liittyvään työhön. Se on tärkeää kun on kyse eurooppalaisista pk-yrityksistä, jotka haluavat Intian, Kiinan ja Taimaan kaltaisille markkinoille, että niitä tuetaan tällaisten yrityskeskusten kautta, niin me pidämme tärkeänä, että tiettyihin ehtoihin vastataan. Erityisesti tavoitemarkkinoiden pitää olla tärkeitä markkinoita eurooppalaisille yrityksille, ja sitten pitää käyttää hyväkseen olemassa olevia jäsenvaltioiden keskuksia, pitää käyttää käyttää verovaroja tarkkaan ja välttää päällekkäinen työ muiden EU-tahojen kanssa. Hyvät naiset ja herrat, olemassa olevat keskukset eivät ole toimineet kovin tehokkaasti. Intiasta esimerkiksi yrityskeskuksen toimintakertomus, joka lähetettiin meille, kun valmistauduttiin tähän, niin siellä on identifioitu 17 markkinoille pääsyyn liittyvää kysymystä ja välitetty tämä tieto eteenpäin. Eli kuuden kuukauden aikana 17 pyyntöä on tullut tähän keskuksen markkinoille pääsystä. 20 miljoonan budjetti 10 vuodelle 2 miljoonaa vuodessa. Intiassa siis 50 000 euroa käytetään yhden kysymyksen vastaamiseen – tehotonta varojen käyttöä tämä on. Nyt kun budjetista vastaava komission jäsen on täällä, olisi hyvä, jos ottaisitte tämän asiaksenne. Kiinan keskuksen toimintakertomuksessa on jopa sata pyyntöä tai kysymystä kuukaudessa. Taimaan keskus komission jäsen ei ole koskaan oikein päässyt alkuongelmista liikkeelle. Bangkokissa pohditaan jo tämän keskuksen sulkemista – 2 miljoonaa euroa varattiin vuosille 2010-2014 ja nämä rahat ovat valuneet nyt hiekkaan. Eurooppalaisten yrityskeskusten perustamisessa Aasiassa ei ole otettu huomioon jäsenvaltioiden kokemuksia omista keskuksistaan aikaisemmin, eikä komissio ole valmis oikaisemaan päätöksiä, jotka ovat olleet virheellisiä. Miten voidaan muuten selittää, että on olemassa kolme keskusta, jotka eivät vastaa mitenkään tavoitteisiin. Ja sitten on lähdetty luomaan uusia keskuksia. Nyt pitäisi nähdä faktat, eikä parlamenttiakaan kuultu muuten etukäteen. Tämä on kestämätön tilanne, joten komission jäsen pyydän, ettei jatketa tällä tiellä, vaan yhdessä pohditaan sitä, miten voitaisiin turvata näiden yrityskeskusten toiminta ennen kuin lähdetään laajentamaan. Kiitos. Ah, Kiitoksia. Seuraavaksi Kutas. Puhemies, kiitoksia arvoisa komission ja sen kollegat. Päätös perustaa eurooppalaisia yrityskeskuksia Aasiassa oli osa laajempaa globaalia Eurooppa-strategiaa ja aloitteen, aloitteen tarkoituksena oli tukea pieniä yrityksiä, kuten eh, pienyrityslainsäädännössä todetaan 30 prosenttia Euroopan PK-yrityksistä harjoittaa toimintansa EUn ulkopuolella. Uskoakseni EUn pitäisi rohkaista pk yritykset jotka haluavat laajentaa liiketoimintansa Aasiaan ja kannustaa tätä kautta Euroopan kilpailukyvyä ja lisätä sen ulkoista ulottuvuutta ajatellen asialla. Asiassa on huomattavia energia- ja inhimillisiä voimavaroja, joten on arvoa siinä, että sinne perustetaan eurooppalaisia yrityskeskuksia. Samanaikaisesti pitäisi ottaa huomioon hallinnolliset haasteet, joita eurooppalaisilla yrityksillä on tässä yhteydessä. Nyt ollaan jääty jälkeen tavoitteista ja meidän pitää tarkastella kysymystä. En kuitenkaan usko, että kannattaa rohkaista kilpailua eurooppalaisten eh, kauppakamarien väille. Minun mielestäni Euroopan parlamentin pitäisi hyväksyä maltillinen kanta ottaen huomioon saavutukset, joihin yrityskeskukset ovat päässeet, ja sitten pohtia myös, minkälaisia heikkouksia niiden toiminnassa on. Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan komissio voi antaa meille yksityiskohtaisempaa tietoa tästä asiasta. Vielä lopuksi haluaisin kiittää e- Euroopan kauppakamareita tästä ehdotuksesta, että tehtäisiin vihreä kirja taloudellisesta diplomatiasta Euroopalle. Ja tämä ja saataisiin aikaan tällainen johdonmukainen eurooppalainen rakenne. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Rinaldi. Puhemies, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Poliittisten ryhmien välillä tämän asian tiimoilta on yhteisymmärrystä. Meidän täytyy tässä saada asiat nyt oikeaan järjestykseen. Ymmärrän sen, että halutaan hyödyntää olemassa olevia rakenteita, mutta ei tulisi kuitenkaan liikaa ryhtyä puolustuskannalle tai pyydellä anteeksi, koska johdonmukaisuus näissä keskuksissa ei ole kuitenkaan mikään taattu asia. Olen itse käynyt useammissa keskuksissa viime vuosina ja huomasin, että joissakin keskuksissa asiat toimivat ja toisissa ei. Ja huomasin, että tietynlaista hämmennystä siellä oli. Esimerkiksi Intian keskus maksaa Euroopalle 17 miljoonaa euroa ja Kiinassa 5 miljoonaa, Taimassa 2 miljoonaa euroa. Eli joka kerta nämä ovat aivan erilaisia tapauksia, eikä koskaan ole sama henkilö vastuussa koordinoinnista eri jäsenvaltioiden kanssa. Esimerkiksi Taimaassa siellä ovat paikalla Sveitsi ja Norja ja näin ei ole muissa keskuksissa. Sitten samaan aikaan on kaikenlaisia aloitteita aloitteita äh, Malesiassa, Pakistanissa, Indonesiassa, Laosissa, mutta mitä tästä voitaisiin ottaa opiksi tästä kokemuksesta ja minkä tulisi toimia lähtökohtana tuleville aloitteille? On kaikenlaisia kysymyksiä, joihin ei ole löydetty vastauksia, esimerkiksi tämä resurssikysymys. Tiedämmekö me todellakin, minkälaisia nämä rakenteet ovat? Tuntevatko yritykset nämä rakenteet? PK-yrityksethän niitä eniten tarvitsevat. Onko siellä päällekkäisyyttä? Millä hinnalla etuja näistä keskuksista saadaan? Eli loppujen lopuksi tässä on vaarana se, että syntyy hämmennystä. Jos me haluamme, että tällaiset rakenteet ovat olemassa ja sitten huomataan, että siellä on puutteita, niin voi olla, että joudumme jopa pettymään. Kiitoksia. Herra Bytikofer ja Zaradil ovat poissa, joten suoraan edustaja Paskan. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, aj keď svojou organizáciou, štruktúrou práce... Puhemies komission jäsen, vaikka nämä yrityskeskukset Taimassa, Kiinassa ja Intiassa on hoidettu eri, tavan, eri tavoin, niin mielestäni niillä on muutama yhteinenkin tekijä. Kaikkia rahoitetaan EU-varoin ja toisaalta riippumaton valvonta on johtanut siihen, että on saatu hyvin heikkoja tuloksia niiden toiminnasta. Ottaen huomioon EUn taloustilanne, niin EU ei voi sallia sitä, että ylläpidetään tehottomia rakenteita, jotka eivät voi siis antaa EUn pk-yrityksille niiden kaipaamaa tukea – Siksi komission pitäisi näiden yrityskeskusten osalta tarkkaan tutkia, vastaavatko ne tarpeisiin ja tutkia tarkkaan siellä varojen käyttöä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Stastny. Stastni. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Minä ja poliittinen ryhmäni ovat aina tukeneet sellaisia poliittisia toimia, joiden tarkoituksena on parantaa EU-yritysten kilpailukykyä EUn omien markkinoiden ulkopuolella Eurooppalaiset yrityskeskukset Aasiassa ovat yksi tällainen keino, jolla voidaan auttaa Eurooppaa pysymään kilpailukykyisenä alati muuttuvilla maailmanmarkkinoilla. Tämän takia niiden pitää olla toiminnassa mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Ikävä kyllä. E, Hiltaiset arvioinnit ovat osoittaneet, että nämä to- toimet eivät ole täyttäneet niitä standardeja, joita olemme kuitenkin odottaneet. Tähän, näihin tietoihin voidaan liittää monenlaisia kysymysmerkkejä. Me tunnemme huolta siitä, saadaanko tätä kautta riittävästi lisäarvoa Euroopan yritykselle, onko voimavaroja jaettu tehokkaalla tavalla onko ollut tarpeeksi avoimuutta tämän alo- tähän, tähän aloitteeseen liittyen ja pystyvätkö ne jo nyt toimimaan jo omilla tuloillaan. Olen tietoinen siitä, kun keskustetaan uusia yrityskeskuksia, se on pitkän aikavälin projekti ja niiden pitää voittaa nämä alun ongelmat. Kesku- keskukset Aasiassa, Intiassa, Taimaassa ovat jo saavuttaneet huomattavia tuloksia ja minä uskon, että niihin liittyy paljon potentiaalia ne pystyvät edistämään yhteisiä eurooppalaisia etuja. Kuitenkin meidän pitää pitää komissiota tilivastuussa ja varmistaa, että yrityskeskus tehokkaasti myös pystyvät auttamaan Euroopan yrityksiä. Meidän pitää myös varmistaa se, että on sopivat välineet tiedottamista varten yritysten käytöstä niin, että, käytössä niin, että ne eivät voi vain päästä Euroopan markkinoille, vaan myös siellä pärjätä ja kukoistaa. Kiitoksia. Euh, Kiitoksia herra Stassni. Rouva Köstinger, kaksi minuuttia. Paljon kiitoksia, arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen. Euroopan unionin yhteinen kauppapolitiikka luo kulmakiven ulkopolitiikkaan ja siksi keskiössä pitää olla aina eurooppalaisen talouden kilpailukyky ja ennen kaikkea pk-yritykset. PK-yritykset luovat perusta meidän taloudellemme ja ovat äärettömän arvokkaita, kun pyritään kasvuun ja työpaikkojen turvaamiseen Euroopan unionissa. Ja todella voin sanoa, että ryhmäni sataprosenttisesti tukee tätä ajatusta. PK-yritysten edistys, menestystarina tarkoittaa sitä, että PK-yritykset liikkuvat rajojen yli. PK-yritysten on päästävä kolmansien maiden markkinoille. Tilanne ei sitä takaa tällä hetkellä kun katsotaan, miten tehottomasti nämä keskukset toimivat. Siksi on nyt korkea aika korjata näitä ongelmia. Kollega Kaspari jo puhui tästä selkeästi. Jotta päästäisiin kolmasien maiden markkinoille, tarvitaan paljon tietoa siitä, miten markkinat toimivat kolmasissa maissa, mitä ehtoja siellä on täytettävä, miten on valmistauduttava ja miten voidaan saada siellä hyvä markkina-asema. Siksi tarvitaan tällaisia tiedotuskeskuksia. On todella ikävää, että ne eivät kunnolla toimi. Suoraan sanottuna meillä ei ole varaa tällaiseen. Meidän tulisi sopia siitä, että tällaiset yrityskeskukset voivat tuoda viennille lisäarvoa, mutta eikö synergiaa jäsenvaltioissa voitaisiin käyttää paremmin, jotta tietoa välittyisi kaikille tietoa tarvitseville. Tällaisten verkostojen luominen on tärkeää. On vain vältettävä sitä, ettei synny liikaa päällekkäistä työtä. Se ei olisi oikea tie. Varmasti voidaan tukea ulkomaankauppaa tukevia tahoja, mutta ei saa luoda rakenteita, jotka johtavat päinvastaiseen tulokseen kuin mitä on toivettu. Hyvin kohdennettu pk-yritystuki on tärkeä. Kiitos. Kiitoksia, herra Nyt sitten pu- ilman puheenvuorolista ja yksi puhuja vain, Rova McGuinness, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies komission jäsen aikaisemmin tällä viikolla keskusteltiin tulevasta huippukokouksesta, jossa keskitytään kasvuun ja työllisyyteen. Ja tietenkin yrityskeskusten täytyisi olla osa asialistaa, mutta Kaspari osoitti hyvin sormella ongelmiin. Ja tässä on paljonkin asioita, joita tulisi tarkastella. Ja kysymykseni komission jäsenelle olikin seura- olisikin seuraava. Jos tämä konsepti on ihan hyvä, niin ovatko ongelmat rakenteisiin, johtoon vai mihin liittyviä nämä ongelmat ovat, miksi nämä yrityskeskukset eivät palvele tarkoitustaan ja voidaanko näihin puuttua ja miten, koska näyttää siltä, että pk-yritykset itse eivät ole sellaisessa asemassa, että ne voisivat mennä näihin maihin ja luoda liikeyhteyksiä, eli yrityskeskuksilla täytyisi olla lisäarvoa. Ja seuraava kysymykseni olisi se, miten näiden keskusten työ nivoutuu jäsenvaltioiden keskusten työhön. Onko tässä jonkinlainen konflikti Euroopan tulisi saada kasvu nousuun ja tähän tarvitaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja niitä tarvitaan sekä Euroopan sisällä että sen ulkopuolella. Kiitos Roma Kines. Sitten komissaari sen teidän vuoronne. Kiitoksia puhemies. Ihan lyhyesti, kun tässä kuuntelin herra Moreiraa, herra Kasparia ja muita puheenvuoroja, olen luottavainen sen suhteen, että tarvitsemme vielä yhden tällaisen selvityksen, mitä tulee näiden yrityskeskusten toimintakykyyn. Kukaan ei epäile, etteikö tässä olisi järkeä, mutta toiminnassa on selvästi pohdittava, mitä, mitä tulee kustannushyöty tutkimuksiin, mistä tällainen se on tutkimus tässä tärkeä. Olen todella huolissani Euroopan budjetista tietenkin ja olen sitoutunut siihen, että mahdollisimman tehokkaalla tavalla käytetään veronmaksajien rahoja. Tämä onkin viestini oikeastaan tämän keskustelun lopuksikin. Kiitoksia puheenvuoroistanne. Kiitoksia, että olemme käyneet läpi tämän keskustelun ja siirrytään seuraavaan kohtaan esityslistalla nimittäin yhteiskeskustelu kalastuksesta. Komission jäsen saa puheen, tai tässä on tehty kaksi suurista kysymystä komission jäsen. Ensin herra Gallagher voi esittää puheenvuorossa, mutta hän ei olekaan paikalla,